Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας. Hyvät kollegat, pyytäisin, että käytte paikoillenne. Seuraava kohta esityslistalla on Euroopan äh, mietintö, Premosi Balsensin mietintö, aiheena Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2010. Ja tervehdin Euroopan keskuspankin uutta uutta johtajaa, pääjohtajaa Mario Draghia. Ja Euroopan parlamentin nimissä toivotan hänelle menestystä tässä vaikeassa tehtävässä. Sitten pyytäisin, että esittelijä Tremo seibel käyttää puheenvuoron. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Le auguro il benvenuto in questo parlamento. Draghin, toivotan teidät tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Shadows. Haluan ensinnäkin kiittää varjoettelijöitä, tukijoita ja neuvonantajia hyvästä yhteistyöstä tämän mietinnön laatimisessa. Hyvät kollegat, tänään me keskustelemme EKPn kertomuksesta, joka pitkälti hyväksyttiin äh, talousvaliokunnassa viime kuussa. Ajatellen velkakriisin hallintaa haluan sanoa, että pidän hyvänä EKPn interventioita markkinalla ja rohkaisisin jatkamaan niitä myös seuraavina viikkoina, jos mahdollista. Nämä interventiot ovat pelastaneet euron. Ilman niitä tilanne nyt olisi pahempi. Me myös pahoittelemme sitä epäröintiä, jota komissio ja jäsenvaltiot ovat osoittaneet kriisin hallinnassa. Ennen kaikkea ajattelen niitä maita, joissa ei ole tehty uudistuksia. Usein tämä on äh, saanut aikaan sen, että keskuspankki on toimimaan. Ajattelin myöskin niitä interventioita, joita on tehty. Rahapolitiikalla kuitenkaan ei voida ratkaista kaikkia ongelmia. Jokainen valtio on itse vastuussa omasta julkisen talouden tilanteestaan. Me emme voi olla viittamatta siitä, että EKPn äh, taseista on nähtävissä yhä enemmän riskialttiita varoja. Usein näyttää sitten lainaaminen on viimeinen pelastus EKPlle, EKP on pankkisektorille viimeinen luotonantaja ja eurovyöhykkeen pankeille EKPstä on ollut rajaton luotonvirta. Nämä pankit ovat joutuneet kattamaan huomattavan määrän julkista velkaa, jota on ollut eurovyöhykkeen hallituksella. Tätä kautta on kenties saatu aikaan tilanne, jossa on vähennetty kimokkeita saada aikaan uudistuksia jäsenvaltioissa. Me olemme äänestäneet sen puolesta vahvistaan talouden hallintaa. Me uskomme, että julkisen talouden kurinalaisuus on tärkeää Euroopan integraation kannalta. Alueelliset budjetit ja niin valtiolliset budjetit, niitä pitäisi ohjata Euroopan tasolta meidän mielestämme. Tarvitaan eurooppalaista valtiovarainministeriä, joka koordinoi yhteistä fiskaalispolitiikkaa ja joka vahvistaa euroa. Tämä velkakriisi osoittaa, että rahaliitossa to member states. julkisen talouden politiikka ei voi olla pelkästään jäsenvaltioiden tehtävä. Täytyy myös vahvistaa euro, eurooppalaista valtiovarainministeriä, joka vahvistaa EKPtä ja sen sen äh, roolia. ajatellen myös Euroopan vakausmekanismia. Herra Taki, pidän hyvänä teidän näkemyksenne näistä asioista. Mitä tulee sitten avoimuuteen? Olen katsonut valtiovarainministerien pöytäkirjoista, joita miten toimitaan Yhdysvallan keskuspankissa, Englannin pankissa, keskuspankissa, Japanin keskuspankissa, Ruotsin keskuspankissa. Se, että ei julkaista näitä pöytäkirjoja, on minusta heikkous rahaliitossa. Tarvitaan julkisuutta, vastuullisuutta päätöksentekoprosesseissa. Ja tässä mielessä me tänään äänestämme sen puolesta, että äänestetään hallintoneuvoston pöytäkirjojen yhteenvedon julkistamisesta. Me haluamme, että tässä mielessä korotamme demokraattisen äänen tässä salissa. Kiitos. Kiitoksia, Tremosa. Ja sitten Euroopan keskuspankin pääjohtaja, kuten esittelijä totesi, me odottelemme kovasti teidän ehdotuksianne. Thank you. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia Trimusa. Kiitoksia arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. On hienoa nyt olla täällä ensimmäistä kertaa Euroopan keskuspankin pääjohtajana ja minulla on kunnia esitellä teille Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2010. Haluaisin ensinnäkin osoittaa kunnioitustani edeltäjääni kohtaan. Virkakaudellaan hän kävi erittäin hedelmällistä vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa. Ja aion jatkaa tätä vuoropuhelua yhtä ponnekkaasti kuin hän. Tänään meillä on mahdollisuus katsoa laajemmin Euroopan keskuspankin politiikkaa. Tällä tavalla voimme käsitellä myöskin laajempia aiheita, jotka liittyvät Euroopan parlamentin päätöslauselmaan. Aluksi muutama sana tärkeimmistä rahapoliittisista päätöksistä, joita on tehty ja millaisia haasteita meillä oli vuosina 2010 ja 2011. Kuten tiedätte, Euroopan keskuspankin Rahapolitiikkaa ohjaa aina tavoite ylläpitää hintavakautta euroalueella keskipitkällä aikavälillä, ja tämä tarkoittaa hintavakautta kumpaankin suuntaan. Tämä koskee sekä virallisia korkotasoja että myöskin poikkeustoimenpiteiden täytäntöönpanoa. Tänä syksynä jännitteet rahoitusmarkkinoilla ovat jälleen lisääntyneet ja se on vaikuttanut erittäin kielteisesti rahoitusnäkymiin ja luottamukseen. Talouden heikentymisriski on suurempi ja aktiviteetin vähentyminen on aiheuttanut hinta- ja palkkapaineita. Ja tämän vuoksi Euroopan keskuspankki on päättänyt laskea korkotasoja 0,25 prosenttiyksiköllä marraskuun 2011 alussa. Huonosti toimivat valtioiden joukkovelkakirjamarkkinat haittaavat yhtenäistä rahapolitiikkaa, koska se, miten tämä politiikka toteutuu reaalitaloudessa, riippuu myöskin joukkovelkakirjamarkkinoiden tilanteesta eri maissa. Heikentynyt rahapoliittinen mekanismi vaikuttaa kielteisesti luotonannon hintaan ja saatavuuteen yrityksille ja kotitalouksille. Tämä on juuri se rahapoliittinen syy, miksi Euroopan keskuspankki on ryhtynyt poikkeustoimenpiteisiin. Tietysti tällaiset toimet ovat vain rajallisia. Hallitusten pitää erikseen ja yhdessä palauttaa uskottavuutensa rahoitusmarkkinoilla. Jännitteitä joukkovakirjamarkkinoilla on pahentanut pankkisektorin stressi liittyen pankkien ja hallitusten välisiin yhteyksiin. Euroopan keskuspankki ryhtyi moniin toimiin vuonna 2010-2011 varmistaakseen, että pankeilla on edelleen riittävästi rahoituslähteitä, ja näin pankit ovat edelleen pystyneet myöntämään luottoja yrityksille ja kotitalouksille. Tärkeämpää on vielä se, että Euroopan keskuspankki on laajentanut politiikkaansa antamalla likviditeettiä pankeille kiinteään hintaan takeita vastaan, ja aluksi järjestelmää nostettiin kuuteen kuukauteen ja myöhemmin 12 ja 13 kuukauteen. Uusi joukkovelkakirjamarkkina on juuri, markkinaohjelma on juuri käynnistetty, ja sen koko on 40 miljardia euroa. Lisäksi likviditeetti Yhdysvaltojen dollareissa on tarjottu pankeille kolmen kuukauden ajaksi. Ja eilen kansainvälisessä toiminnassa yhdessä Yhdysvaltain keskuspankin, Japanin keskuspankin, Englannin keskuspankin, Kanadan keskuspankin ja Sveitsin kansallisen pankin kanssa päätimme laskea Yhdysvaltojen dollarin hintaa muilla alueilla, myöskin euroalueella. Myöskin sovimme varatoimenpiteenä, että perustamme väliaikaisen kahdenvälisen likviditeettivaihtojärjestelmän – jotta likviditeettiä voidaan antaa kaikilla alueilla, kaikilla valuutoilla, mikäli se on markkinatilanteessa mahdollista. Euroopan keskuspankin johtokunta kokoontuu ensi viikon torstaina. Olemme nyt valmistelemassa päätöksiä. Ja mitään, mitä en sano, ei pitäisi tulkita, kun ajatellaan tulevia rahapoliittisia päätöksiä. Mutta tämänhetkisessä tilanteessa ei oikeastaan ole paljon sanottavaa sen lisäksi, mitä olen viime aikoina sanonut. Me tiedämme, millaisia ongelmia pankeilla on edelleen johtuen valtion joukkovelkakirjoista, rahoitusmarkkinoiden tiukkuudesta ja takeiden puutteesta johtuen tietyillä rahoitussektoreilla. Me tiedämme myöskin, millaisia ongelmia liittyy maturiteettien epätasapainon taseessa – pääomien nostamiseen ja syklisiin riskeihin, jotka liittyvät talouden hiipumiseen. Sitten Euroopan talous- ja rahaliiton yleinen toiminta. Kun katsotaan vuosia 2010-2011, edistystä on tapahtunut erityisesti taloushallinnon vahvistamisessa, vaikkakin tiedän, että tätä ei välttämättä näe nyt kriisin aikana. Euroopan parlamentin panos tässä prosessissa on ollut ratkaiseva ja Euroopan keskuspankki kiittää parlamenttia tästä työstä. Sixpack eli Euroopan ohjausjakso ja Europlus sopimus Kaikki nämä aloitteet ovat lisänneet koordinointia ja EUn talouspolitiikan valvontaa, erityisesti euroalueella. Olemme kuitenkin vielä vaikeassa vaiheessa, olemme perustaneet näitä uusia mekanismeja, mutta niiden myönteiset vaikutukset hallitusten finanssipolitiikan uskottavuuteen eivät vielä ole näkyviä. Ja hallitusten muutokset, jotka ovat tapahtuneet altistuneimmissa maissa, eivät vielä ole vaikuttaneet rahoitusmarkkinoiden jatkuvaan haurauteen. Perustavanlaatuisia kysymyksiä on esitetty ja niihin pitää vastata. Näiden kysymysten ytimessä ei ole pelkästään hallitusten politiikan uskottavuus ja se, miten luvattuja uudistuksia toteutetaan, vaan myöskin yleisesti ottaen yhteinen finanssipoliittinen hallinto. Uskon, että uusi valvontapuitteisto palauttaa luottamusta ajan myötä, ja uskon myöskin, että kaiken kaikkiaan maat ovat nyt oikeilla raiteilla mutta nyt tarvitaan uskottavaa signaalia, jotta saamme luottamusta lyhyellä aikavälillä. Uskon, että talous- ja rahaliitto tarvitsee nyt uuden finanssipoliittisen toimintapaketin. Meidän pitää miettiä uudelleen finanssipoliittisia sääntöjä ja finanssipoliittisia sitoumuksia, joita euroalueen hallitukset ovat tehneet. Meillä on toimintapaketti, jossa kuvaillaan rahapolitiikan ydin, eli riippumaton keskuspankki, jonka ainoana tavoitteena on ylläpitää hintavakautta. Joten finanssipoliittinen toimintapaketti sisältäisi finanssipoliittisia sääntöjä ja hallitusten tähän mennessä tekemiä sitoumuksia ja varmistaisi, että jälkimmäisistä tulee uskottavia erikseen ja yhdessä. Meiltä voidaan kysyä, Olisiko uusi finanssipoliittinen toimintapaketti riittävä, jotta voidaan vakauttaa markkinoita ja miten pitkän aikavälin näkymä voi olla hyödyksi lyhyellä aikavälillä? Vastauksemme on, että se on kaikkein tärkein elementti, jotta voisimme palauttaa luottamusta. Muita elementtejä ehkä tulee myöhemmin, mutta ajoituksella on merkitystä. Ja nyt kaikkein tärkeintä on, että voimme muotoilla finanssipoliittisen toimintapaketin oikein Luottamus toimii myöskin taakse toisinpäin. Jos pitkällä aikavälillä on ankkuri, niin silloin on helpompi ylläpitää luottamusta lyhyellä aikavälillä. Investoijat itsehän tekevät usein päätöksiä pitkällä aikavälillä, erityisesti kun ajatellaan valtioiden joukkovelkakirjoja. Uusi finanssipoliittinen toimintapaketti olisi kaikkein tärkein signaali euroalueen hallituksilta, jotta voimme laajamittaisesti syventää taloudellista integraatiota. Se sisältäisi myöskin selkeät suuntaviivat euroalueen tulevalle kehitykselle ja luoden näin puitteet odotuksille. Sitten oikeudellinen prosessi, joka vie meitä lähemmäksi todellista talousliittoa, mutta meidän pitää pitää kaikki vaihtoehdot avoimena. Syvälliset perussopimusten muutokset ovat myöskin mahdollisia, mutta myöskin voimme miettiä nopeampia prosesseja. Oli lähestymistapa mikä hyvänsä, yritykset, markkinat ja Euroopan kansalaiset odottavat, että poliitikot toimivat tehokkaasti kriisin ratkaisemiseksi. Nyt meidän täytyy uudistaa euroalueen toimintatapoja instituutioilla, säännöillä ja prosesseilla, jotka vastaavat rahaliiton vaatimuksia. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Mr. Pre- Kiitoksia, pääjohtaja. Annoitte meille paljon ajattelemisen aihetta. Nyt sitten siirrymme keskusteluun. Ja antaisin puheenvuoron Gay Mitchellille kansanpuolueen nimissä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kiittäisin esittelijää ja tervehtisin herra Ragia, kun hän ensimmäistä kertaa täällä. Myös sitä, mitä sanoitte sopivusten muutoksista ja nopeammasta reaktiosta. Lisäksi pidän hyvänä sitä, että EKP on tukenut likviditeettiä Euroopan unionissa. Ilman sitä ei olisi säilytty hengissä näin pitkään. Mutta vakavia kysymyksiä kohtaamme nyt, kun olemme tällaisessa risteyksessä EU:ssa, kun puhutaan hätärahoittajasta, eurovelkakirjoista. Onko hätärahoittaja EKP, vakausmekanismi tai joku muu, mutta nyt on todella se hetki, että ei voida enää tätä pohtia, vaan nyt on tehtävä päätöksiä. Tämä on vaikeus nyt työssämme. Jos haluamme sopimusmuutoksen aikaiseksi, niin silloin voitaisiin lähteä liikkeen sellaista oletuksesta, että tämä sopimuksen muutos hyväksyttäisiin jälkikäteen jäsenvaltioissa. Jos se toimii, niin se kyllä hyväksytään, mutta sopimusmuutokset vievät kyllä aikaa. Joissain maissa tarvitaan jopa kansanäänestystä. Uskoakseni meillä ei tällaista aikaa nyt ole. Ehkä voidaan sanoa, että tällainen vaatimus on oikeudellisesti, mutta ei voida sanoa, että Titanikkiä ei voida kääntää tässä vasemmalle tai oikealle, koska tässä ei ole liikennevaloja. Koska silloin tästä tulisi vain tuhoja, voisimme kerätä sitten sirpaleet tämän jälkeen. Ei voida sallia, että Euroopan unioni menee nyt Titanikin reittiä. Jos ajatellaan tässä kansallista oikeutta, niin meidän johtajiemme pitää kyllä toimia nyt, kun olemme hätätilanteessa. Tässä ei ole kyse poliitikkojen, vaan valtiomiesten ja naisten tehtävistä. Toivon, että voivat, kaikki voivat nyt kantaa vastuunsa. Toivon, että kaikki voivat lukea uudestaan ministerin puheen Saksassa vähän aikaa sitten. Tämä on tärkeää meidän kaikkien muistaa, pitää mielessä, jotta voidaan turvata Euroopan unionin tulevaisuus. Kiitoksia. Seuraavaksi Kutash. Kaksi ja puoli minuuttia. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Kiitos, puhemies. Herra pääjohtaja Draghi, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Hyvät kollegat, minä haluaisin aluksi kiittää herra Tremosaa hyvästä yhteistyöstä, jota harjoitimme tämän päätösaseman laatimisessa. Ajattelen nykyistä epävakauden kontekstia – EKPllä on hyvin tärkeä rooli. EKPn toiminta, jotta se voi toimia rahoitusmarkkinoiden myrskyjä vastaan, ei ole vielä riittävää. EKPn riippumattomuuden täytyy säilyä edelleenkin ja pankin täytyy olla viimeinen mahdollisuus luotonantajana eurovyöhykkeen maille, jotta voimme torjua spekulointia ja jotta kriisi ei syvene. Jos pankki ottaa tämän keskeisen roolin, siitä merkitsee myöskin luottamuksen lisääntymistä koko eurovyöhykkeellä. Tärkeä rooli, joka EKPllä on, on sellainen, että sitä pitäisi myöskin täydentää sitten radikaaleilla toimilla, kuten yhteisillä velkakirjoilla, eurovyöhykkeellä, veropolitiikan harmonisoinnilla ja myöskin vakausmekanismin vahvistamisella. Ehdotan kom- hyvänä komission ehdotusta 23. marraskuuta, joka liittyy eurovyöhykkeen maiden yhteistoiminta tällä alueella. Tämä on hyvin tärkeä rahoitusmarkkinoiden vakaudelle ja jokainen voi voittaa tällaisesta solidaisuusratkaisusta. Se alentaisi velan kokonaiskustannuksia – ja toisi likviditeettiä rahoitusmarkkinoille. Lopuksi haluaisin vielä sanoa yhden asian. Uskon vakaasti siihen, että Euroopan valuutta ei voi toimia ilman veropolitiikkaa yhteisesti. Kiitoksia sitten Gula. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Ja huomenta, Draghi. On hienoa nähdä teidät täällä taas tänään. Olisi ollut hyvä, että täällä olisi hiukan enemmän kollegoita nyt paikalla, kun teidän kunnioituksenne osoittaaksenne. Minusta on hyvä, että muistutettiin nyt Monti Merkeli Sarkozy. Täällä Euroopan parlamentissakin meistä nämä riippumattomuuskysymykset ovat tärkeitä. No teillä on tietysti paljon vastuuta myöskin johtokunnalle, mutta me luotamme, että te pystytte tekemään näitä päätöksiä. Tällä hetkellä spekuloidaan siitä, mitä Euroopan keskuspankki pitäisi tehdä, mutta sanoisin vielä, että teidän sisäinen organisaationne haittaa euroa ja myöskin keskuspankin riippumattomuutta. Sitten toinen asia, joka liittyy viestintään. On ihan luonnollista, että käydään keskustelua, kun ajatellaan, kuinka tärkeitä asioita on kyseessä hallituksissa ja neuvostoissa – mutta sitten kun päätöksiä on tehty, toivoisin, että yhdessä toimisimme tiiminä ja että näitä päätöksiä puolustetaan eurooppalaisten nimissä ennen kansallisia näkökulmia. Parlamentissa halutaan lisää läpinäkyvyyttä, mutta ongelma ei liittyy pöytäkirjan julkistamiseen, vaan siihen, että joitain levitetään kansallisissa lehdissä ja siellä todetaan asioita, jotka eivät välttämättä täsmää tehtyjen päätösten kanssa. Joskus sanotaan, että poliitikot puhuvat liikaa, että naiset puhuvat liikaa, mutta nyt tässä on kyllä miehiä, jotka voisivat olla ehkä vähän enemmän hiljaa. Te itse olette tässä tiedonannossa viitanneet tähän kysymykseen, ja haluaisin korostaa sitä, että meillä on vain yksi perussopimus, yksi valuutta, ja varmaankin me vaadimme samaa kuria, ja toivottavasti tämä kuri ja sääntöjen noudattaminen toteutuisi myöskin Euroopan keskuspankissa silloin, kun halutaan suojella Euroopan keskuspankkia. Ja me luotamme teihin ja kaikkea menestystä uudessa tehtävässänne. Kiitoksia. Sitten Swinburne, yksi minuutti. Minä haluaisin onnitella pääjohtaja Ragia hänen uudesta tehtävästään. Toivoa hänelle paljon menestystä tänä kuohunnan aikana. Kansli Merkel ja presidentti Sarkozy ovat puhuneet EKPn tulevaisuudesta ja tämä pitäisi ehkä mainita. Riippumattomuus EKPn osalta on tärkeä asia. Sitä on ylläpidettävä erityisesti kriisien aikana. Uskottavuus on tässä ratkaisevan tärkeä. Jos euroalueen jäsenet haluavat EKPn toimivan tässä viimeisenä hätärahoittajana, niiden pitäisi antaa oikeutus tälle roolille mahdollisimman pian. EKPn ei pitäisi olla poliittinen jalkapallo, jolla kansalliset poliitikot voivat saada pisteitä. Ehkä pitäisi myöskin katsoa muita toimia, joihin muiden tahojen pitäisi ryhtyä tällä ryhtymättä, mutta jäsenvaltioiden pitäisi ensin selvittää omat jäsenvaltionsa. Puhun tästä tässä sekä euroalueen maista että muista. Me olemme keskustelleet taloushallinnosta pari täysistuntoa sitten. Jäsenvaltioiden pitäisi mahdollisimman pian ottaa käyttöön uskottavia toimia, jotka sopivat heidän omiin maihinsa, jotta budjettivaje saataisiin uudestaan hyväksyttävälle tasolle. Tässä luotettavuus, äh, uskottavuus on todella kaikkein tärkeintä. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Sitten Juntis. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Euroopan keskuspankin tavoite hintavakauden osalta vaikuttaa myöskin reaalitalouteen, ja se on nyt osoittautunut katastrofiksi. Tämä näkyy myöskin tässä vuosikertomuksessa. Meidän pitäisi käydä keskustelua ja muuttaa Euroopan keskuspankin roolia. Sitten toinen asia. Vuonna 2010 Euroopan keskuspankki puhui inflaatiosta – ja totesi, ettei pidä vähentää keinottelijoiden etuja, jotka ovat johtaneet meidät tähän tilanteeseen. No, on hiukan laskettu kriisin aikana. No katsotaan, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa, yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja myöskin kun puhuttiin Euroopan keskuspankin riippumattomuutta, se on aika kyseenalaista – pankit toimivat niin kuin pääministerit omissa maissaan, eli keskuspankkia manipuloimaan, joten on ehdottoman tärkeää muuttaa tätä ja myöskin parlamentin valvontaa Euroopan keskuspankin suhteen pitäisi vahvistaa. Is Mr. Bloom. Kiitoksia. Sitten Bloom, yksi minuutti. Mr. President. Kiitos puhemies. Minä toivottavasti sanon kutsua teitä niin, tervetuloa pääjohtaja. Minus, olen lukenut tämän mietinnön ja se luottoluokituksen osalta ja yksittäinen Euroopan vyöhyke, yksi eurooppalainen varainministeri, joka tietenkin on sellainen, jota ei valita. Tässä on kysymys manifestista, joka koskee eurooppalaista dikta- talousdiktatuuria ja brittikonservatiivit varmastikin tulevat tukemaan sitä, tai sitten jos eivät säännä sitä vastaan, niin ovat tyhjää, mutta sitten kertovat hyvän tarinan Lontoossa. Voisin puhua, sanoa, että Siegfried. Thank you. Uh, thank you <coughs> for keep... Kiitoksia, että pidätte kiinni puheenjohtajasta. Seuraavaksi Möltsä, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, EKP on vastuussa euron vakaudesta. Päätehtävä on huolehtia sitä, että inflaatio pysyy tietyissä rajoissa. Jos ajatellaan aika markkinoita, jotka vuodelta 2010 ovat jo 200 miljardia euroa valtionlainoja, jotka ovat hyvin velkaantuneista maista. Näin EKP on ylittänyt omat toimivaltuutensa. Vakautta voidaan pitää tärkeänä, mutta kuitenkin EKP on nyt harmaalla vyöhykkeellä. Kun puhutaan kriisivaltioista, niin tämä ei auta tätä korkoongelmaa. Uskottavuus on näin menetetty ja tästä on valtavat kustannukset. Kriisin aikana EKP ei saa missään tapauksessa jatkaa tällä harhareitillään. Nyt paljon vääriä päätöksiä on tehty, kun puhutaan siitä, mitä taloudessa seuraavaksi tapahtuu. Nyt on tarkoitus sitä, että hinnalla millä hyvänsä pelastetaan tilanne, jotta kansalaiset euroalueella voivat myöskin elää. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Siinä olivat poliittisten ryhmien edustajat ja sitten muut puhujat. Ensin Gal Belch. Ja kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aluksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi pääjohtaja Drakin, joka on ensimmäistä kertaa parlamentissa. Haluaisin onnitella myöskin esille Tremosaa erinomaisesta työstä, koska hän hyvin ymmärtävällä tavalla – käsitteli eurovyöhykkeen epävakautta ja kaikkea niitä toimia, joihin EKP on 2010 joutunut tekemään. EKPn tulevaisuudessa, EKPn e on tulevaisuudessakin tärkeä vastuu EUn rahapolitiikassa, sen yhtenäisyydessä ja asianmukaisella se täytyy esittää asianmukaista korkopolitiikkaa, niin kuin se on tehnyt vuonna 2010. Minun mielestäni EKPn täytyy voida puuttua myöskin velkakriisin torjuntaan ja sen tulee edistää likviditeettiä niin, että se ostaa liian äh, riskialteeksi nähtyjä valtion velkakirjoja. Nämä jäsenvaltiot voivat tätä kautta päästä vetämään henkeä ja voivat ryhtyä taloudellisiin toimiin, jotka vaativat uusia investointeja tietysti niin, että tässä tapahtuu asianmukaista taloudellista valvontaa saman aikaan. Minusta on myöskin hyvä asia se, että katsotaan, miten EKP voi ottaa roolin siinä, että saadaan aikaan Euroopan rahasto, rahasto, rahasto, ja jotta tätä kautta voidaan vähentää sitä riippuvuutta, joka jäsenvaltioilla on suhteessa tiettyihin kansainvälisiin eh, laitoksiin. On tärkeää tehdä myöskin vaikutuksia koskevia selvityksiä siitä, että euro joukkovelkakirjojen eh, liikelaskemisen mekanismi voitaisiin saada aikaan. Ja täällä on mainittu, että tarvitaan asianmukaista tiedottamista, joka on varmistettavaa siksi, että on saatavakaan uskottavuutta. Se esitys, joka liittyy siihen, että EKP-neuvoston pöytäkirjat ovat julkisia, on minusta hyvä esitys, niin kuin esittelijä on maininnut. Toivon myöskin että pääjohtaja on menestyksekäs tulevassa työssään. Kiitos. Thank you very much. Uh, Mrs. Galpelch. Kiitoksia. Bloom esittää nyt sinistä korttia. Otatko vastaan hänen kysymyksensä? Bloom, teillä on puoli minuuttia. Mm, you, you mentioned actually... Te mainitsitte näiden vaarallisten asettien oston. Mutta kenen rahalla sitten mistä saataisiin varaa näihin riskialtteisiin ostoihin? Onko se sitten eläkeläisiltä, jotka saavat 100 puntaa viikossa? Millä tavalla tai hankkia rahaa tähän jo epäonnistuneeseen projektiin? Kiitos kysymyksestä, mutta en ole yhtä mieltä esityksen tekijän, kysymyksen kanssa siksi, että hän lähestyy tätä kysymystä hyvin mutkikkaasti. Talousten tilanteen liittyvät kriisit, se rooli, joka on EKPllä on tässä, on tärkeää, että se rooli on päättäväinen. Ja minusta ei ole oikein esittää kysymystä, kenen rahoilla tehdään, koska rahapolitiikka, unionin yhtenäinen politiikka, sille on saatava tulevaisuudessa riittävä perusta. Jos tätä ei tehdä, silloin äh, voisimme puhua siitä, että tähän liittyy myöskin eurovyöhykkeen ongelmia, mutta minä en ole valmis kuitenkaan tukemaan tätä. Thank you very much. It would be amazing if... Kiitoksia. Olisikin ihme, jos herra Blum ei olisi täällä provosoiva. Seuraavaksi Huang Gok. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, puhemies, Euroopan keskuspankin pääjohtaja. Tässä vuosikertomuksessa on vihdoinkin rikottu tiettyjä tabuja. Siinä pyydetään, että komissio loisi eurooppalaisen luottoluokitussäätiön ja mietitään sitä, että väliaikaisesti keskeytetään – luotonanto niiltä, jotka saavat EUlta apua. Tämä johtuu siitä, että EKP on ostanut valtioiden joukkovalkokirjaa jälkimarkkinoilta, ja näin pankit ovat ylläpitäneet tasettaan ja lainanneet edelleen pankkien välisiltä markkinoilta, ja näin likviditeettikriisiltä on vältytty. Mutta jos haluamme hoitaa valtioiden velkakriisin, Euroopan keskuspankin pitäisi pystyä toimimaan ensimarkkinoilla. It- Saksa itsekin on nyt ongelmissa luotonsaannissa. Ja itäläisten joukkovelkokirjojen hinta on koko ajan nous, nousussa korkean osalta. Ja Italian kompromissi, äh, konkurssiriski vaarantaisi pankit. Silloin se pystyisi myöntämään vähemmän luottoja eikä pysty enää täyttämään maksukykyvaatimuksia. Meillä pitäisi myöskin olla eurooppalainen valtionvarainministeriö, ja kuten Yhdysvalloissa, meillä olisi silloin alempikorkoisia joukkovelkakirjoja. Ja keinottelutapauksissa Euroopan keskuspankin, niin kuin Yhdysvalloissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, pitäisi olla kykenevä ostamaan eurooppalaisia joukkovelkakirjoja. Korkotaso on nyt historiallisen alhainen, liipumatta siitä, että yksi luottoluokituslaitos alensi luokitusta. Nyt ei olla samassa tilanteessa kuin 20-luvulla Saksassa. Tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä alikäytetty inflaatiota ei ole liittyen kysy- kysyntään tai palkkoihin. Ja myöskin tässä tilanteessa raaka-aineiden hinta on laskussa spekulaatiosta huolimatta. Meidän pitää olla rohkeita rahapolitiikassa ja meidän täytyy nyt unohtaa tämänhetkiset budjettisäännöt nyt kriisin aikana. Thank you very much. Uh, next is... Kiitoksia. Ja sitten check puolitoista minuuttia. Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Eh, dnešní de... Kiitos, pääjohtaja, hyvät kollegat. Tämän päivän keskustelu liittyy siihen, pitääkö Lissabonin sopimusta muuttaa ja siitä, tarvitaanko enemmän tai vähemmän EKPn riippumattomuutta ja tarvitaanko tätä säätiötä. Onko tämä nyt velkakriisi vai onko tämä euron kriisi? Tässä yhteydessä on pohdittava sitä, onko velka tässä kriisin syynä vai kriisin tulosta. Onko niin, että velka, jota on kerääntynyt viimeksi kuluneiden vuosien aikana, on ongelmana vai viimeksi kuluneen kahden vuosikymmenen aikana? Minä en usko, että euroa voidaan syyttää tästä kriisistä. Pitkäaikaiset rakenteelliset ongelmat Euroopassa ovat johtaneet tähän. Julkista taloutta on uudistettava jäsenvaltioissa, mutta tämä tarkoittaa sitä, että meidän on myös vastattava kysymykseen siitä, ovatko ihmiset valmiita muuttamaan toimintatapojaan ja odotuksiaan, vai haluavatko ihmiset ainoastaan jatkaa nykyisen hyvinvointivaltion tiellä? Meillä on valtavaa taakkaa budjetissa, jos niistä ei päästä eroon, ei päästä nykykriisistäkään. Kiitos. Mr. Murphy. Kiitoksia sitten Murphy. Yksi minuutti. Uh, I have here a ransom note. Niin. Meillä on täällä paperi, jonka Italian hallitus lähetti 5. elokuuta, jossa puhuttiin budjettikuritoimissa, jotka piti panna toimeen kaikkiin, niihin liittyy toimia, jotka alensivat työväenluokan ihmisten elintasoa. Herra Draghi, Jean-Claude Trichet, olette myöskin lähettäneet eteen toimia, jotka ovat lähtöisiin Euroopan keskuspankista. Siinä todetaan, että te luotte siihen, että hallitus ryhtyy kaikkiin jäsenmukaisiin toimenpiteisiin. Tässä oli tietysti uhkana, uhattiin sillä, että jos että EUn Italian joukkovelkakirjoja Näillä politiikalla laitetaan ihmisiä kurjuuteen Irlannissa, Portugalissa ja Kreikassa. EKP on myös ollut keskeinen eh, juonittelija niissä hiljaisissa vallankaupauksissa, joita on tehty Kreikassa ja Italiassa, jossa valitut hallitukset on valittu pankkirien hallitu, korjattu pankkiirien, korjattu pankkirien hallituksella. Te, että esiinnytte täällä ja käyttäydytte ikään kuin EKP olisi riippumaton. Se on riippumaton suhteessa kaikkeen demokraattiseen valvontaan, tavallisten ihmisten mahdollisuuksiin valvoa sitä. Se, se palvelee rikkaiden kapitalistien etuja. Ja se on ollut he, niiden tällaisena eturyhmänä että koko tässä kriisissä. Next is... Kiitoksia. Morganti, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Euroopan keskuspankki on toiminut aika hyvin nyt kriisin aikana ja se on onnistunut pitämään inflaation kurissa ja ostanut joukkovelkakirjoja estääkseen kriisin. En ole samaa mieltä siitä, jotka haluavat muuttaa EKPn toimintatapaa ja antamalla sille uusia valtuuksia. Euroopan keskuspankki ei voi olla sama kuin Yhdysvaltojen keskuspankki, koska Eurooppa ei ole sama asia kuin Yhdysvallat. Keskuspankki ei kuitenkaan voi olla toimimatta kriisitapauksissa, koska tavoitteenahan on toimia silloin, kun jäsenvaltiot eivät pysty toimimaan. Nyt on puhuttu paljon valtioiden joukkovelkakirjoissa, eikä voi olla niin, että maa, joka on ongelmissa ja joka on euroalueella, joutuu maksamaan erittäin paljon korkoja verrattuna muihin Euroopan maihin. Meidän on löydettävä ratkaisu eurooppalaisten obligaatioiden muodossa, jotta voidaan välttää se, että kriisimaa joutuu edelleen kärsimään tästä tilanteesta. Kiitoksia. Seuraavaksi Pallone. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies pääjohtaja Draghi, haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin ja Italian valtuuskunnan nimissä kansanpuolueista toivotan teidät tervetulleeksi. Meillä on nyt budjettisääntöjä ja budjettikuria, jota on tiukennettu, mutta nyt tarvitaan välittömästi vastauksia. Ja tuntuu siltä, että keskustelu eurobondeista vaatii aikaa, mutta aikaa meillä ei ole. Sen sijaan tarvitsemme nyt toimia, joilla voidaan tukea kasvua. Tässä kriisissä Euroopan keskuspankilla on ollut merkittävä rooli. Se on ostanut valtioiden joukkovelkakirjoja, joihin on kohdistunut keinottelua. Rahan hinta ja inflaatio on pysynyt kurissa, ja myöskin monet toimijat Euroopassa ovat toimineet nopeasti ja tehokkaasti. Kriisistä on kuitenkin tullut yhteisen valuuttamme euron kriisi, sillä ei ole sitä tukea, joka sillä pitäisi olla. Euroopan keskuspankki ei ole toiminut todellisen keskuspankin tavoin. Ja kun ajatellaan nyt näitä päiviä ja hypostetteja siitä, että Euroopan keskuspankki voisi tukea jäsenvaltioita epäsuorasti, esimerkiksi kansainvälisen valuuttarahaston kautta, ja näin se olisi erittäin merkittävässä roolissa, kun halutaan hoitaa valtioiden velkakriisejä. Mutta kuitenkin Haluaisin tietää, onko tilanne tämä. Tämä osoittaa, että on edelleen tarpeen, että Euroopan keskuspankista tulisi todellinen eurooppalainen keskuspankki, joka antaisi takeita, harjoittaisi valvontaa, mutta myöskin antaa rahaa markkinoille. Euroopan keskuspankin pitäisi toimia niin kuin Yhdysvalloissa, eli sen pitäisi taata euron vahvuus. Tällä tavalla voitaisiin toteuttaa toimia, jotka osoittavat eurooppalaista solidarisuutta jäsenvaltioiden välillä, ja kuten Adenauer ja Spinelli ja Gasperi aikoinaan toimivat. Uh, Kiitoksia. Sitten Skikluna, kaksi minuuttia. Puhemies, keskuspankin pääjohtaja. Ei ole pelkkää huonoa onnea, että olemme lähellä katastrofia. Kysymys on kaikkien osallisten toiminnan, jotka ovat olleet yhdessä euroa, joka on sattunut tähän tilanteen. Tämä on laskelmoitua toimintaa, jossa on pyritty ajamaan tilanne lähelle katastrofia, jotta saataisiin aikaan saataisiin vedettyä etuja vastapuolelta eurovyöhykkeen. Maat ovat pyrkineet saamaan mahdollisimman hyvät ehdot velkaantuneelta vähentääkseen riskejä ja vaaditaan, että ne ottavat tiukkaa budjettipolitiikkaa, nämä ovat tiukkoja ehtolausakeita ja tämä tehdään niin, että enemmistö väestöstä hyväksyy vuodessa tai toisessa. Velkaantuneet maat tietävät, että ei ole niiden intresseissä, että eurovyöhykkeen maksajat antaisivat niiden romahtaa, mutta ne toimivat, voidaan toivoa, että eurovyöhykkeen löytää omat poliittiset ratkaisunsa. Euroopan parlamentissa on puhuttu näistä sanktioista, kun äänestettiin Sixpackista, ja, ja nyt toivotaan, että tämä toiminta oli johtava. Joka tapauksessa puhutaan eurojoukkovekirjoista ja puhutaan vapaaehtoista valkkaleikkauksista, joista on, kuvat olleet tavuja, mutta tässä on vaaria nyt on vaara siitä, että me menemme historiaan poliisina luokkana, joka ei ollut riittävän älykäs tässä tilanteessa eikä pysty toimimaan maailmanlaajuisen laman edessä oikein. Tärkeää kuunnella ja toimia tavalla tai toisella. Tärkeää on, että on välineitä, joihin sisältyy myöskin yhteisen vastuu kaikkien eurovyöhykkeen jäsenvaltioiden kesken ja vedenpitävä ratkaisu moraalisiin riskeihin. On tärkeää toimia näiden yhteisten periaatteiden pohjalta. Kaikki muu on yksityiskohtia. Meidän pitää kuitenkin toimia nyt ennen kuin on liian myöhäistä. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Seuraavaksi Czarnecki, mutta hän ilmeisesti nyt haluaa auttaa meitä aikatauluongelmissa, eli hän nyt oli paikalla, joten puheenvuoron saa Paska. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Eh, vážený pán predsedajúci, eh, vážený pán komisár, vážený pán guvernér. Kiitos paljon. Vuonna 2010 EKP, kun monet maat olivat ristiriidassa keskenään, osti valtion joukkovelkakirjoja jälkimarkkinoilta. Näin kuitenkaan ei vakautettu näitä markkinoita. Luvut osoittavat nyt, että kokonaisuudessaan kirjat, jotka ostettiin, ovat sellaisessa summissa, että pankki ei pysty vakauttamaan markkinoita. Jos tällainen väliintulo, joka ei johda hyviin tuloksiin, jatkuu, tämä johtaa kyllä ostovoiman heikkenemiseen euroalueella. Tämä tarkoittaa sitä, että EKP pitäisi nyt tarkemmin puolustaa valuuttaansa ja hintavakautta euroalueella. Kiitoksia. Seuraavaksi McGuinness. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia esittelijälle tästä mietinnöstä. Vaikkakin keskustelussa ei niinkään puhuta vuodesta 2010, vaan enemmänkin tulevaisuudesta. Tervetuloa pääjohtaja Draghi Euroopan parlamenttiin. Nime, edeltäjäni nimi Trichet on nyt hyvin tunnettu nimi Iranissa ja var, myöskin teidän nimenne varmaan tulee olemaan samantyyppinen. Valtiovarainministeri Newnan eilen totesi, että te olette harvasanainen, harvasanaisempi mies kuin edeltäjänne. Mutta haluan kiittää teitä sanoistanne tänä aamuna ne olivat harkittuja, kuten odotammekin teidän kaltaisiltanne henkilöltä, mutta kuitenkin selkeitä. Ja mielestäni te lausuitte hyvin rauhallisesti, ja se on nyt tarpeen tässä tilanteessa. Meidän on palautettava luottamusta, ja se on erittäin vaikea tehtävä sen jälkeen, kun se on kerran menetetty. Ja katson nyt Bloomia, joka esitti kysymyksiä ja hän aina tekee kysymyksiä niin kuin demokratiassa on tapannut, mutta kannattaa olla varovainen sen suhteen, mitä toivoo. Tämä ongelma ei koske Euroopan unionia tai euroaluetta. Ongelma, joka meillä on, on maailmanlaajuinen. Ja jos te saatte tahtonne läpi, että euro kaatuu ja että parlamentti kaatuu, silloin myöskin teidän maanne on valtavissa ongelmissa – ja haluaisin, että nyt tässä keskustelun kiihkossa muistamme, kuinka tärkeitä sanat ovat, kun haluamme palauttaa luottamusta. Tämä liittyy ihmisiin, joita minä edustan, joiden on tiedettävä, että ne, jotka on valittu ja jotka ovat vallassa, tekevät oikeita asioita heidän puolestaan. Niin kyllä suostun ottamaan kysymyksen vastaan, mutta en ole vielä päättänyt. Meidän täytyy nyt vähän unohtaa tämä syyttely, jota aikaisemmin on harjoitettu. Mehän nyt tiedämme, että ongelma on paljon laajempi meille kaikille. Ja on tarpeen, että euro onnistuu ja että Euroopan keskuspankki on osana sekä luottamuksen palauttamista ja uusia toimenpiteitä, joita tarvitaan tulevaisuudessa. Ja pyydän anteeksi, että ylitin puheaikani. No ei se mitään. Bloom esitti sinisen kortin ja te hyväksyitte sen jo. Ja Mitchell on myöskin esittänyt sinisen kortin, eli hyväksyttekö myöskin hänen kysymyksensä selvä? No niin, eli Bloom, puoli minuuttia, olkaa hyvä. Niin, minä en halua euron epäonnistuvan, mutta täällä on sellainen tunnelma, että meihin iskee asteroidi tai tsunami, että tämä on ongelma, jonka me olisimme itse aiheuttaneet. Syy siihen miksi Euroopan unioni on kertakaikaisesti surkeassa tilassa euron vuoksi, on meidän omaa syytä. Me olemme itse aiheuttaneet tämän. Ei tämä ole mikään Jumalan teko. Milloin tämä talo herää siihen, että me olemme itse aiheuttaneet tämän? Pyydän, että heräätte. No, kuvitellaan nyt, että se oli kysymys. Mäkinen, olkaa hyvä. Niin, minä nyt puhun ihan rauhallisesti. Olen täysin samaa mieltä. Mutta siksi, jos me aiheutimme ongelman, meillä on myöskin kyky yhdessä ratkaista se. Ongel- au- huutaminen ei auta mitään. Kyllä silloin saa äänensä kuuluville, mutta silloin kukaan ei kuuntele. Kiitoksia tästä tiivistä vastauksesta. Sitten Mitchell. I need your microphone. I wonder if Mr. President would agree with me. Oli... Puhemies, pohdin, olisiko kenen samaa mieltä kanssani siitä, kun on kommentoitu Irlannissa, joten tiikeriä ja niin edelleen, että ei voida puhua tässä yhteydessä hyvin ammattimaisesta toiminnasta. Mäkin puoli minuuttia. Saanko nyt sanoa jotain? Minä olen ekonomi maatalouden alalta. Niin, suhtaudun tähän Michelin kysymykseen hyvin vakavasti ja siksi pyytäisin, että kaikki, jotka ovat mukana tässä keskustelussa, miettii, millaisia seuraamuksia heidän kommenteillaan on. On ihan hyvä, että puhutaan, jos jossain pubissa puhuu mitä sattuu ja menee kotiin, mutta täällä parlamentissa on tärkeää, että kun käytämme sanoja, niiden täytyy merkitä jotain ja että niiden jälkeen seuraa myöskin toimintaa. Kiitoksia. Teidän sananne ovat niin provosoivia, että Ryby on nyt esittänyt sinisen kortin ja haluaisi esittää teille kysymyksen. Hyväksyttekö? Selvä. No niin, tämä on nyt sitten kyllä viimeinen. Ryby, olkaa hyvä. Niin, minä haluaisin kiittää. Monille tässä talossa olisi parasta, että haluaisi oma henkilökohtainen valuuttansa ja että ne käyttäisivät vain sitten omaa rahansa, mutta käytännössähän tämä tietenkään ei toimi. Nimenomaan rahoitusmarkkinoiden yhteydessä meidän on huolehtava siitä, että likviditeetti säilyy. Siksi haluaisin kysyä Rova McGinnessiltä, uskotteko, että se mitä eilen tapahtui, että et kun keskuspankit heittävät valtaisesti rahaa markkinoille, että tämä osaltaan lisää vakautta ja että tämä on tämän nykyisen kriisin loppuhetki. Kiitoksia. Uskon, että kun ajatellaan näitä merkkejä, joita olen saaneet, me olemme valmiita puolustamaan tätä järjestelmää. Se, että meillä oli koordinaatioita, on erittäin merkityksellistä. Ja sen pitäisi olla merkki markkinoille, kuten Van Rompuy totesi täällä parlamentissa. He voivat toimia hiiren klikkauksella, mutta politiikassa tarvitaan aikaa. Eilinen kehitys oli erittäin tervetullusta, varmaan kaikki olemme siitä samaa mieltä. Ja me voimme onnistua tässä, mutta meidän täytyy keskittyä tähän ja olla varovaisia sen suhteen, mitä sanomme, ja katson nyt tässä Bloomin kohti. Kiitos. Kiitoksia. Niin, siis minä vain heilutin tätä nuijaa täällä, en ajatellut heittää sitä teitä kohti. Sitten Podimaata, kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Tässä herra Tremosan mietinnössä Euroopan parlamentti tunnustaa sataprosenttisesti, että Euroopan keskuspankilla on ollut ratkaisevan tärkeä rooli koko kriisin aikana siitä lähtien, kun käynnistettiin liik- käynnistyvät liikkeet rahoitusmarkkinoilla. Hyvä. Kuitenkin me tiedämme, että kriisi on ylittänyt rajat, joita oli asetettu, ja että sillä on luonne, joka koskee systeemiä. Me olemme sanoneet parlamenttina lukuisissa yhteyksissä, että kriisin leviäminen johtuu siitä, että tehdä päätöksiä ja että päätöksiä oikeudenvertaisten hyväksymistä lykätään. Viime kädessä vastuussa ovat jäsenvaltiot. Eilinen päätös, joka Euroopan keskuspankissa tehtiin, josta puhuitte, jossa yhdistettiin toimet viiden maailman suuren keskuspankin kanssa, jotta voitiin saada pysäytettyä likviditeetin katoaminen rahoitusjärjestelmästä, on ollut vaikutustaan hyvin myönteinen. Se on päätös, jolla on myönteisiä tuloksia lyhyellä aikavälillä. Me tarvitsemme yhteistä vastausta välittömästi kriisiin, joka tekee mahdollisesti ottaa askeleen eteenpäin ja joka täyttää tiukan fiskaalipolitiikan ehdot ja joka on johdonmukainen vakaussopimuksen kanssa, niin kuin muistutitte. Muut kollegat ovat jo todenneet, että me kunnioitamme Euroopan keskuspankin riippumattomuutta, joka on hyvin tärkeää nimenomaan tällä hetkellä ja joka on tärkeä yhtenäisvaluutan vakauden kannalta. Ja on tärkeää, että tämä rooli täytetään. Meidän täytyy päästä kristä ulos ja se merkitsee sitä, että täytyy vahvistaa Euroopan keskuspankin roolia ja siksi EKPn neuvoston tulee tutkia kaikkia ehdotuksia ja tehdä päätöksiä siitä, miten toimia. Thank you very much. Uh, I call... Kiitoksia. Ennen seuraavaa puhujaa haluaisin vain ilmoittaa, että kolme puheenvuoroa annetaan Maurolle, Ferreirolle ja Derosalle menettelysilman puhujalistaa. Eli tämä teille vain tiedoksi. Seuraavaksi Ludvigson, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Tack, herr talman. Kiitos, arvoisa puhemies. On tärkeää todeta, että EKP niin tähän mennessä eurokriisin aikana on tehnyt hyvää työtä. Nyt on saatu korkotaso järkevämmälle tasolle. Tukiosto-ohjelma heikommassa asemassa olevien maiden joukkolainojen osalta on ollut välttämätöntä ja tasapainossa. Se, että nyt otetaan suurempi välineistö käyttöön, on aivan oikea ratkaisu näissä oloissa. Kriisi ei kuitenkaan ole vielä loppu. Tänään elämme sellaisessa tilanteessa, että koko rahapoliittinen yhteistyö on vaarassa. Odottamaton haitta tässä yhteydessä voisisi kyllä tuhota rahoitusmarkkinoilla ja valtioiden kassoissa tätä heikkoa tasapainoa. Lehman Brothers 2 ei ole tässä ihan uskomaton tulevaisuuden näkymä. Siksi pitää poliitikkojen tehdä tärkeitä päätöksiä. Samalla on ihan selvää, että osa ratkaisua on myös se, että Euroopan keskuspankki toimii aktiivisemmassa roolissa. Olisi voitava huolehtia siitä, että EKP todella toimii tällaisena viimeisenä tahon hätärahoittajana, joka löysi paremman tasapainon valuuttayhteistyössä lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä. Aktiivisempi toiminta siis yhdistyy myös siihen, että taseeseen tulee lisää riskejä, mutta tämä voidaan ottaa huomioon siinä yhteydessä, että riskinä on myös, että koko rahapoliittinen yhteistyö ja valuuttapoliittinen yhteistyö romahtaa. Nyt on tärkeää, että useammat toimivat saadaan pohtimaan asioita toisin, kun puhutaan EKPstä. EKP voisi tehdä enemmän kuin mitä se tekee tällä hetkellä. Tällaiset toimet voisivat myöskin vähän rauhoittaa nyt kuohuntaa markkinoilla. Eikä tällainen odotetaan ja katsotaan oikein sovi tähän tilanteeseen. Nyt on ryhdyttävä toimiin. Kiitos, että sain puheenvuoron. Kiitos esittelijälle ja EKP pääjohtajalle siitä, että tulitte parlamenttiin. Next, uh... Kiitoksia. Sitten menet ilman puhelistaa. Ensimmäisenä Mauro. Yksi minuutti. Grazie, signor... Kiitoksia, puhemies. Keskuspankin pääjohtaja, kuten kuulitte monista puheenvuoroista, tänään, jos joku pyytäisi, että Euroopan keskuspankki tekisi tehtävänsä, mutta tästä kaikki tehtävästä eivät kaikki ole samaa mieltä. Euroopan keskuspankki voi tietysti toimia ja toimia oman luonteensa mukaisesti ja tehdä päätehtävänsä, mutta meidän täytyy käydä myöskin muiden toimijoiden kanssa vuoropuhelua, koska on selvää, että hetkellä kun katsotaan asioita, joita Tremosa on ottanut mietintöönsä, ja me haluamme toimia asiassa myönteiseen suuntaan, ja meidän täytyy antaa poliittisia mahdollisuuksia edetä tästä kriisistä. Me olemme nyt hyvin hankalassa asemassa ja päätökset ovat nyt erittäin keskeisiä. Ja jos tästä ongelmasta ei selvitä, niin meillä on konflikteja ja sen seuraamuksia ei tiedetä. Haluaisin kiittää tästä mietinnöstä ja kiitoksia, että luotatte Euroopan parlamenttiin. Meitä nyt ei ole paljon paikalla, mutta olemme kuitenkin valmiita auttamaan Eurooppaa näillä hankkeilla. Kiitoksia. Seuraavaksi Ferreira, yksi minuutti. Bem-vindo a este parlamento, Sr. Draghi. Estamos a viver Tervetuloa tähän parlamenttiin, herra Draghi. Olemme elämässä mielenkiintoisia ja dramaattisia aikoja, jotka vaativat toimenpiteitä, jotka ovat päättäväisiä ja kiireellisiä. Kun me katsomme pankkien velkaantumista ja valtioiden velkaantumista, siihen on puututtava. Valitettavasti ongelma on kuitenkin siinä, että on annettava takuut sille, että eurovyöhykettä ja euroa eivät tuhoa keinottelijat. Mietinnössä, jonka tulemme hyväksymään, meillä on ehdotuksia, sen osalta, mitä pitäisi pohtia uudestaan Euroopan rakennetta. Kysymys on kiireellisestä kri- kriisistä ja tämä näyttäisi nyt olevan tämä ratkaisukin EKPn käsissä hyvin pitkälti. EKP teknisesti kyllä tietää, mitä on tehtävä, mutta tänään, jos toimitte, teidän pitäisi rajoittaa sitä pelkästään – toimivaltuuden noudattamiseen, koska yleinen tehtävänähän on pelkästään suojata euroa eikä sinänsä taistella inflaatiota vastaan, mutta euron pelastamiseksi, ja tämä on se mitä parlamentti ja kansalaiset tarvitsevat, on sitä, että annatte heille rohkeutta, va- varmuutta. Uh, Kiitoksia. Sitten viimeinen puhuja ennen Dragia on Derossa. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Ilman mikrofoni. Hang on. Micro. Micro. Have I got it? Yeah, we'll start yeah. again. Have I got it now? Nyt mikrofoni toimii. Voisi toivottaa tervetulleeksi päättää Dragin. Tarvitsemme enemmän integraatiota, mutta kansalaiset eivät halua sitä hyväksyä, jos siellä enemmän demokraattista tilivelvollisuutta ja sosiaalista solidaarisuutta. Muuten sitä ei voida hyväksyä. Tämä on pidettävä mielessä, jotta voitaisiin välittää se, että päästään taantumaan tai lamaan kuin 30-luvulla. Meidän on pelastettava euro EKPstä, on tulettava viimeinen hätärahoittaja. Muuta tapaa tässä ei ole. Kun Irlanti kaatui, sillä oli ylijäämää. Ja oltiin velkaantumistason osalta pitkälti alle tuon 60 prosentin 25. Yksityisten pankkien velka vei yli 100 prosentin BKTstä ranskalaisille, brittipankeille, saksalaisille pankeille ja monille muille. Mutta me emme voi selvitä tällaisesta lainasta ilman velasta, ilman että päästään pidemmälle, kun puhutaan julkisen budjetin vakauttamisesta ja kaikesta tästä velkaan liittyvästä tiukkuudesta. Me tarvitsemme eurojoukkovelkakirjalainoja – Mielestäni tarvitsemme ennen kaikkea sitoumusta solidaarisuuteen. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Tässä siis parlamentin edustajien puheenvuorot ja nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro pääjohtaja Dragille ja toivotan teille kaikkea hyvää tässä haastavassa tehtävässänne. Pääjohtaja, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia kaikille parlamentin jäsenille lausunnoista ja puheenvuoroista. Heti aluksi haluaisin todeta, että odottelen keskustelua kanssanne, jotta yhdessä voimme tarkastella tämänhetkistä tilannetta ja miettiä näitä hankalia asioita. Monissa puheenvuoroissa puhuttiin nimenomaan siitä, miten voimme palauttaa luottamusta euroalueella. Tässä prosessissa on kolme pilaria. Ensinnäkin meidän täytyy miettiä pitkän aikavälin ankkuria. Meidän täytyy uudelleen muotoilla finanssipoliittisia sääntöjä – ja tämä tarkoittaa siis sopimusta, joka sisältää uusia finanssipoliittisia sääntöjä. Se on tarpeen, jotta voimme luoda luottamusta kaikissa euroalueen maissa. Tätä järjestelmää vielä ei ole saatu päätökseen, mutta varmaan seuraavina päivinä voimme sitten kertoa, millaista edistystä on tapahtunut tällä tiellä. Tämä on tärkeää, koska tämä luo pitkän ajan luottamusta, jota tarvitaan kahdelle muulle pilarille. Ja toinen pilari on rahoitusmekanismijärjestelmä euroalueella. Meillä on vakausmekanismi ja se on järjestelmä, johon täytyy luottaa, luottaa sen toimintaan, mutta tiettyjä toimia vielä tarvitaan, kuten tiedämme. Ja kolmas pilari on kansallinen talouspolitiikka. Ja suoraan sanottuna on, tällä saralla on nähty paljon edistystä. Kuten aikaisemmin sanoin, uskon, että maat ovat nyt oikealla polulla, vaikkakin hyvä, hyviä tulevaisuuden näkymiä kyllä on, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että viime kädessä näiden uudistusten toteuttaminen on ratkaisevaa. Meidän ei tarvitse keskittyä pelkästään budjettiin ja budjettikysymyksiin, vaan meidän täytyy myöskin toteuttaa rakennemuutoksia, jotka lisäävät kilpailukykyä ja kasvua. Eli nämä ovat kolme pilaria, joiden avulla luottamusta voidaan palauttaa. Mikä on sitten Euroopan keskuspankin rooli kaikessa tässä? Jotkut sanovat, että Euroopan keskuspankin pitäisi tehdä enemmän, joidenkin mielestä pitäisi tehdä vähemmän – No, sanoisin, että Euroopan keskuspankki voi toimia perussopimusten puitteissa. Eli keskuspankkeja pitäisi pitämään tekemään asioita, joista, joita ei ole kirjattu perussopimuksiin. EKP on viimeinen ratkaisukeino näiden kriisien ratkaisemiseksi. Keskuspankki on luonut paljon likviditeettiä, jota tällä hetkellä on hyödynnetty. Eli kyse ei niinkään ole likviditeetin määrästä, vaan siitä, että likviditeetti ei kierrä pankkijärjestelmissä ja rahoitusmaailmassa ja luoton myöntöväylissä. Eli meidän mielestämme tällä hetkellä keskuspankin on korjattava näitä luotonantokysymyksiä sillä tavalla, että tällä likviditeetillä voidaan rahoittaa reaalitaloutta, erityisesti pk-yrityksiä – Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ovat nyt pulassa, koska hehän ovat niitä yrityksiä, jotka eniten tarvitsevat luottoa pankeilta. Suuret yritykset yleisesti ottaen pystyvät pääsemään pääomamarkkinoille itsekin, eli ne eivät ole niinkään riippuvaisia pankeista. Siksi meidän on varmistettava, että luotonanto alkaa toimia jälleen, ja olemme huomanneet, että viime aikoina luotonanti on kiristynyt. Ja kun siihen yhdistetään vielä talouselämän hiljentyminen, niin se ei lupaa hyvää tuleville kuukausille. Jotkut teistä puhuivat myöskin markkinoista, joiden pitäisi toimia enemmän tai vähemmän aktiivisesti. No minähän totesin tämmöinen kuukausi sitten. Syytähän on se, että halutaan varmistaa, että voidaan korjata rahapolitiikan välityskeinoja ja tavoitteena ei ole luoda likviditeettiä tai tukea hallituksia. Tarkoitus on korjata näitä puutteita. Tästä lähdemme toimimaan ja tämä on edelleen syy, miksi jatkamme tätä toimintaa. Ja jo itsessään tämä järjestelmä tulemme olemaan rajallinen myöskin ajallisesti. Se ei ole ikuinen eikä päättymätön. Eli Euroopan keskuspankki voi toimia perussopimusten puitteissa ja olisi virhe, mikäli Euroopan keskuspankki toimisi sopimusten ulkopuolella. Se olisi laitonta ja se olisi virhe, erityisesti tietyissä osissa Eurooppaa. Silloin heikennettäisiin Euroopan keskuspankin uskottavuutta, joka tällä hetkellä on kaikkein vahvin toimielin euroalueella. Sitten puhuttiin viestinnästä ja se oli hienoa kuulla. Erityisesti nyt tässä tilanteessa, joka on erittäin hankala, ei ole järkevää, että kaikki puhuvat eri äänellä ja ennakoivat rahapoliittisia päätöksiä yksittäisten kantojen mukaisesti, eikä yhdessä mietitä yhteistä päätöksentekoa. Ja vien tämän viestin myöskin muulle Euroopan keskuspankin johtokunnalle. Meillä on nyt mahdollisuuksia jotka ovat meille arvokkaita. Ja jatkan tällä tiellä ja innolla odotan jo seuraavaa visittiä Euroopan parlamenttiin muutaman päivän kuluttua talous- ja rahasioiden valiokunnassa. Kiitoksia puhemies. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia pääjohtaja Draghi. Ja sitten keskustelun päätteeksi vielä esittelijä Tremossa, Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor president. Kiitos, puhemies. Dear colleagues, thank you. Hyvät kollegat, hyvä pääjohtaja, kiitos panoksistani tähän keskusteluun. Herra Draghi, EKP aivan oikein on tehnyt interventioita ja estänyt suuria ongelmia. Se on pelastanut monia eurooppalaisia kärsimästä massiivista pankkien romahtamisesta. Näyttää siltä, että rahoitusmarkkinat eivät luota eurovyöhykkeeseen tähän rahaliittoon. Rahoitusmarkkinoiden painostus kuitenkin voi auttaa siinä, että velkaantuneemmat maat pystyvät leikkaamaan budjettiaan ja parantamaan kilpailukykyään. Tämä kriisi on mahdollisuus saada aikaan parempi finanssiunioni, jolla voidaan antaa pohjaa rahoitliitolle. Jäsenvaltioiden täytyy luopua yksimielisyysoikeudestaan finanssiasioissa. Tämä on myös poliittinen kriisi, tämä rahoitusalan kriisi. Kansalaiset ovat todenneet, että Euroopan unionilla ei ole omia välineitään toimia valtaisessa kriisissä. Euroopan unionilla ei ole omia resursseja oman politiikkansa kehittämiseen. Euroopan komissio on pitkälti heikentynyt myös siksi, että sitä puuttuu demokraattista legitimiteettiä. Sen puheenjohtajan tulisi olla yksi tämän parlamentin jäsenistä. Herra Daki, paljon onnea, menestystä työhön enemmän kuin koskaan. Me luotamme EKP: Thank you very much. Uh, that Kiitoksia. Tämä keskustelu päättyy tähän. Aiheena oli siis Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2010. Ja mietinnöstä äänestetään